Oikein hyvää huomenta. Voimme aloittaa tämän viikon työskentelyn. Toivotan teidät kaikki oikein sydämestä tervetulleeksi tähän kokoukseemme. Tehän äh, tiedätte, että tänään meillä on kokous nyt aamupäivällä sekä sitten iltapäivällä ja kolmas kokous järjestetään torstaina aamupäivällä. Ja tämä kaikkihan toki löytyy myös sieltä asiakirjoistanne. Oletan, että esityslistaluonnokseen ei ole huomioita, joten näin voimme esityslistan hyväksyä tällaisenaan. Tämän päivän kokous muuten lähetetään suorana lähetyksenä internetin välityksellä ja meillä on Viroa, Maltaa ja Slovakia lukuun ottamatta täysi kieliregiimi eli kaikki muut kielet tulkataan. Sitten äh, voimme hyväksyä pöytäkirjan 14.16. huhtikuun kokouksesta menettely niin kuin aina. Ja näin siirrymmekin äh, esityslistan kohti 4 ja 5, jotka mielelläni luvallanne käsittelisin yhdessä. Kyse on Moldovasta sekä Georgiasta. Kyse on äh, assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskeva toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismista. Ja todella siis Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden yhtäältä ja toisaalta Moldovan tasavallan ja Georgian välisestä sopimuksesta. Mitä Moldovaan tulee, meidän esittelijämme on rouva Dan Chila. Ja tämä toinen kysymys liittyy siis Georgiaan. Sama kysymys sinänsä. Ja myös tämä sopimus on ollut voimassa ensimmäinen syyskuuta alkaen. Ja herra Nikov on valmistelijamme tämän Georgia-sopimuksen suhteen. Kaikki ovat paikalla, joten jos kukaan ei vastustaa, niin kuin ne tuossa totesin, mielelläni käsittelisin nämä molemmat kohdat yhdessä. Ja alustuksena keskustelun, olkaa hyvä. Täällä on Bulgarian äh, tulkkauksen kanssa joku ongelma nyt. Ei kuulu bulgarian kieltä. Może minutę przerwy technicznej. Tarvitaanko tässä joku pieni tekninen keskeytys? Is okay? Da, da, da, da. Toimiiko nyt? Toimii. Hyvä, hyvä. Hienoa, kiitoksia. Ja näin, niin kuin tuossa jo olin toteamassa, käsittelemme nämä kohdat 4 ja 5 yhdessä. Ensin kuulemme komission edustajaa kauppapääosastolta. Ja samoin täällä on maatalouspääosaston edustaja. Toivotan kaikki komission edustajat tervetulleeksi. Ja todella niin kuin totesin, niin voitte puhua näistä molemmista tässä puheenvuorossanne. Komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja jos komissiolla on teidän jälkeen vielä joku muukin puheenvuoro, niin äh, se on luonnollisesti sallittua. No niin, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman and uh, thank you for uh, the invitation to, to come before you and explain to you our proposals for the implementing regulations. Kiitoksia kutsusta tulla tänne teidän luoksenne selventämään tätä tilannetta, näitä sopimuksia Moldovan ja Georgian kanssa ja kahdenvälisiä turvalausekkeita Moldovan kanssa. Minä olen Trade-pääosastolta, olen Patares ja täällä on myöskin Agri-pääosastolta kollegoita paikalla, eli saatamme sitten vastata näihin kysymyksiin myöhemmin. Komissio siis ehdottaa kahta asetusta, jotka liittyvät Moldovan ja Georgian tilanteeseen. Niiden tavoitteena on nimenomaan siirtää EU-lainsäädäntöön joitakin yksityiskohtaisia näkökohtia, jotka liittyvät kauppasopimuksemme selvitä tätä yleistilannetta. Ne sisältävät erityismekanismeja ja kahdenvälisiä lausekkeita ja siinä on juridinen väline välttämätön, jotta voitaisiin täytäntöön panna e, yksityiskohtaisesti näitä mekanismeja. Esimerkiksi niissä yksityiskohtaisesti määriteltäisiin ne ehdot, joiden puitteissa nämä mekanismit ja suojalausekkeet alkavat toimia. Siinä määritellään eri prosessit, joiden puitteissa näin tehdään, ja päätöksentekoprosessi. Kuten tiedätte, Moldovan kanssa tehty sopimus sisältää myös kahdenvälisiä suojalausekkeita. Lisäksi molemmat sopimukset sisältävät mekanismin, jotka koskevat tiettyjä maataloustuotteita ja nämä ehdotukset kahdeksi Euroopan parlamentin neuvoston asetukseksi, jotka teille on jaettu ennen tämän päivän kokousta, ja se juridinen puitteisto, joka koskee näitä kahta välinettä, on myös jaettu teille. Nämä ehdotukset pohjautuvat hyvin pitkälti vertailtavissa, olevaan täytäntöönpanoasetukseen, joista on keskusteltu ja sovittu kolmen toimielimen välillä – kaikissa voimassa olevissa vapakauppasopimuksissa. Esimerkiksi ne pohjautuvat siihen, mistä sovittiin Korean vapakauppasopimuksen, joka julkaistiin vuonna 2011, Keski-Amerikan sopimuksen, joka pohjautui sen kanssa tehtyyn vapakauppasopimuksen vuonna 2013 ja Kolumbian ja Perun asetukseen, joka pohjautuu vapakauppasopimukseen niiden kahden maan kanssa, joka julkaistiin myös vuonna 2013. Näiden kahden eli välinetyypin yksityiskohdat kerron teille nyt. Kuten mainitsin aiemmin, meillä on ensinnäkin kahdenväliset suojelausekkeet. Tämä väline sisältyy pelkästään Moldovan kanssa tehtyyn sopimukseen, eli mitä kahdenvälistä suojalauseketta ei Georgian kanssa ole. Syynä tähän on luonnollisestikin se, että tällaisesta lausekkeesta ei neuvoteltu vapaakauppasopimuksessa Georgian kanssa. Kaupan vapauttamisen loputulos jos se uhkaa tai aikoo uhata Euroopan unionin teollisuutta, joka tuottaa samankaltaista tai täysin vertailtavissa olevaa tuotetta, niin kahdenvälinen suojalauseke mahdollistaa sen, että otetaan käyttöön joko tämä tullimaksu tai keskeytetään vapauttaminen. Toisin sanoen kahdenvälinen suojalauseke toimii viimeisenä turvaverkkona siinä tapauksessa, että tariffien poisto tai madaltaminen johtavat siihen, että maahan tuonti vahingoittaa omaa teollisuuttamme. Tuonnen lisäys on luonnollisestikin aivan normaali kaupavapauttamisen seuraus. Tämä välinen on siitä sitten oltava olemassa. Jos maahantuonnin kasvu nousee niin voimakkaasti, että se vakavasti vahingoittaa EU-tuottajia. Eli se tarjoaa teollisuudelle tai viljelijöille aikaa mukautua muuttuneisiin olosuhteisiin kaupan vapauttamisen seurauksena. Vaikuttaa toisin sanoen siltä, että se on tällainen väliaikainen helpottava menettely, jotta voidaan mukautua uuteen tilanteeseen, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Tuon välineen sisältö vastaa VTO-sopimuksen turvalausekevaatimuksia, vaatimuksia, eli ennen kaikkea tulisi olla kysymys siitä, että maahantuonti kasvaa voimakkaasti ja se aiheuttaa vakavaa vahinkoa. Ja sitten pitää olla kausaalinen yhteys tietysti näiden kahden välillä. Se täytyy kyetä osoittamaan. So in details regarding the procedure, how is this going to take place? Eli kun katsotaan näitä menettelyitä, miten ne on tarkoitus tehdä, meillä on tutkimusaika, jonka pituus on kuusi kuukautta, mutta sitten asetuksessa on nähtävissä, että on olemassa myös mahdollisuus pidentää tätä aikaa tietyissä olosuhteissa kolme, vielä kolmella kuukaudella. tutkimuksen monimutkaisuudesta riippuen. Ja sitten nämä väliaikaiset toimenpiteet, niihin on myös mahdollisuus. Ne voidaan ottaa käyttää välittömästi. Ja ne voivat kestää jopa 200 päivää. Tässä on kyseessä jälleen tapa, jonka avulla helpotetaan tilannetta siinä tapauksessa, että käsillä on dramaattinen tilanne, joka vaatii dramaattisia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet siis voidaan ottaa käyttöön enimmillään kahdeksi vuodeksi. On olemassa myös mahdollisuus pidentää tuota aikarajaa, jos nuo ehdot täyttyvät vielä lisä kahden vuoden ajan. Ja näin, hyvä puheenjohtaja, puhun tästä tiedonestomekanismista, joka sisältyy molempiin sopimuksiin, sekä Georgia-sopimuksen että Moldova-sopimukseen. Ja se kattaa tietyt maataloustuotteet. Siinä tapauksessa, että tietty vuosittainen maahantuontivolyymi saavutetaan niillä, niissä tuotteissa, jotka kuuluvat vapaakauppasopimuksen liitteeseen. Suosituimuus tullit voidaan keskeyttää enimmillään puoleksi vuodeksi. Tuollainen keskeytys soveltuisi vain siinä tapauksessa, jossa kauppakumppanit eivät kykene riittävästi osoittamaan, että viedyt tuotteet ovat todellakin peräisin niiden omalta alueelta. Ja tämä on otettu käyttöön, jotta voitaisiin välttää kaupan kierron vaara. Toisin sanoen maahan, voitaisiin suojata maahantuonnilta EU-ssa ei-moldovalaisia ja ei-georgilaisia tuotteita, jotka tulevat näiden maiden kautta ja jotka näin hyödyntävät vapaakauppasopimuksen säännöksiä. Molemmissa ehdotuksissa, hyvä puheenjohtaja, Meillä olisi vuosikertomus, joka esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle kauppaosuuteen näissä sopimuksissa, kuten myöskin soveltamiseen liittyvissä kohdilla. Kun puhutaan kahdenvälisistä suojalausekkeista, niin haluan tiedottaa teille, että muissa samankaltaisissa sopimuksissa tähän mennessä – Niitä ei ole koskaan vielä käytetty. Eli ne ovat itse asiassa olemassa vain tällaisena lopullisena turvaverkkona, vain siinä tapauksessa, jos asiat menevät pieleen. Näistä erityismekanismeista niin paljon, että tässä on kyseessä ensimmäinen kerta, kun tällainen mekanismi on sisällytetty – vapakauppasopimukseen. Ja olen aina jo pyrkinyt selventämään sitä, miksi olemme olleet sitä mieltä, että tällainen on tarpeen. Siinä kaikki tältä erää. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że... E, Kiitoksia. Jos lisäkysymyksiä vielä on, niin luonnollisesti myös maatalouspääosaston kollegat voivat sitten vielä vastata. Nyt kuitenkin antaisin puheenvuoron valmistelijoillemme. Ensin Moldovasta ja Rovedan Tsiila. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Me kiitämme siitä, että ryhdytään toimiin, jotta voidaan tukea Moldovan tasavaltaa. Tämä antaa Moldovan tasavallan tuotteille pääsyn Euroopan markkinoille, mutta me ymmärrämme myös, että tietyissä tapauksissa tuottajia, eurooppalaisia tuottajia on suojeltava siten, ettei tässä synny Äh, epäreilua tilannetta. Mm, Romania on toki ollut portti Euroopan markkinoille ja tähän mennessä ongelmia ei ole ilmennyt. Ja olen varma, että äh, tätä ehkäisemismekanismia ei jouduta panemaan täytäntöön. On kuitenkin tarpeen, että on olemassa mekanismi, jotta voidaan estää se, että tätä suojelauseketta kierretään koskien näitä sopimuksia Moldovan ja Georgian kanssa. Teollisten tuotteiden kohdalla on helpompi jäljittää alkuperämaa verrattuna ruokaan ja elintarvikkeisiin näiden kohdalla tuotanto on vaikeampi tuoda esille. Ja minä haluaisinkin kuulla komissiolta selvennyksen sen suhteen, mitä näiden maataloustuotteiden kanssa tullaan tekemään. Odotan innolla myös kollegojen kommentteja. Kiitoksia. Ja nyt e, toinen osa, eli Georgia ja herra Nikov. Olkaa hyvä. Неков. Като цяло доклада мога да кажа, че е teknisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin tekninen kysymys. Tämä sopimushan astui voimaan ensimmäinen syyskuuta ja elokuusta 2014 geopoliittinen tilanne – on ollut toisenlainen ajatellen Venäjän tilannetta. Ja meidän täytyy luonnollisesti kunnioittaa sitoumuksiamme, jotka liittyvät Georgiaan, ja meidän täytyy todella suojella maanviljelijöitä ja kunnioittaa niitä sitoumuksia, joita olemme tehneet Samalla on luonnollisesti suojeltava meidän omien viljelijöidemme tilannetta. Nyt itse asiassa tarvittaisiin lisää tilastotietoa liittyen niihin maataloustuotteisiin, jotka Georgiasta tuodaan Euroopan unioniin yhtäältä näin ja toisaalta on myös monitoroitava sitä, mistä nämä tuotteet tulevat ja jos todella tätä mekanismia Mm, sovelletaan käytäntöön, niin sittenhän tuotteita täytyy voida tuoda tulli vapaasti. Ja nyt todella odotamme, että vuosikertomuksen pohjalta tilannetta valvotaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt kuulemme sitten jäsenten huomioita ja kysymyksiä. Ensimmäisenä Eran Buda, olkaa hyvä. Buda ja kokeilus. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Sigur că apreciez și eu uh, disponibilitatea. Niin, tietenkin. Minustakin on hyvä, että komissio on paikalla ja että se suhtautuu avoimesti. Kun hyväksymme nämä sopimukset, sodan avulla halusimme auttaa Moldovan ja Georgian viljelijöitä. Ja kuten edelliset puhujat totesivat, meidän täytyy myöskin suojella omia viljelijöitämme. Ja tästä syystä tämänkaltainen mekanismi on aivan erinomainen. Sen avulla voidaan estää juridisten säännösten kiertäminen, mikä mahdollistaa sen, että me voimme pitää pois Euroopan unionin alueelta tuotteet, jotka tulevat muualta kuin Georgiasta ja Moldovasta, mutta on erittäin vaikea nähdä joidenkin tuotteiden alkuperää Enkä haluaisi, että tämä suojalauseke toimii itseään vastaan. En haluaisi, että sitä väärinkäytetään ja siitä syystä tuotteiden jäljitettävyyttä täytyy tarkastella huolella. Kyseessä on kovin tekninen mietintö, mutta me olemme varmasti kaikki täällä juuri sitä varten, että varmistamme sen, että nämä välineet ja tätä mietintöä käytetään oikein. Dziękuję. Pan poseł Loison. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Loison. Kiitos puheenjohtaja. Vapaakauppasopimukset sien maiden kanssa, joissa nämä ympäristöstandardit ja laatu eivät ole riittävän korkealla tasolla, niin tämä ovat haitallisia eurooppalaisille tuotteille jotka muutenkin kärsivät jo epäsuhdanteesta eri jäsenvaltioiden välillä. Miksi ei luotaisi pidempiaikaista turvamekanismia, jotta voitaisiin suojella viljelijöitä, miksi me emme estäisi näiden, näistä maista tuontia ylipäätään. Tämä estäisi sen, että meidän viljelijät kärsivät tuonnista näistä maista. Ja lisäksi voisimme sillä se olisi ratkaisu, joka olisi taloustieteellisesti järkevämpi, ja tämä tulisi päteä myös Yhdysvaltojen ja Euroopan välisessä kauppasopimuksessa. Kiitoksia. Ja sitten herra Sorans. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä suojalausekeajatus on oikein mielenkiintoinen, mutta sitä ei tulisi soveltaa tässä, kun kysymys on Moldovasta, sillä meillä on vapakauppasopimukset, jotka on otettu käyttöön tuon maan kanssa. Suojalauseke, jolla suojellaan esimerkiksi markkinoita kiinalaista tuotteita, voi olla hyvä asia, mutta tässä kohdin minun mielestäni me puhumme 28 maan Euroopan unionista ja tänä päivänä maataloustuotteissa on tilanne, jossa tietyt maat voivat hyödyntää nimenomaan näitä vapaakauppasopimuksessa olevia puutteita. Ja meidän tulisi siitä syystä katsoa laajenemiskäsitettä ensinnäkin suosia näitä 28 maata ja sen jälkeen katsoa, millä tavalla voitaisiin työstää näitä talousopimuksia muiden maiden kanssa. Dziękuję pan poseł Agniu. Kiitoksia. Sitten herra Anja, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin komission edustajalta vakuutuksen, että Moldova ja Georgia eivät voi käyttää tätä suosituimmuuslauseketta keinona niin kutsulle kaupankäynnille siten, että suurimmat maat kuljettavat hyödykkeitä Moldovaan, jotka tämän jälkeen tuovat nämä tuotteet Euroopan unioniin. Ja olen varsin huolestunut varsinkin munista. Eurooppalaiset munantuottajat eivät voi käyttää erilaisia pieniä häkkejä. Ja näin, näitä kuitenkin käytetään muissa maissa. Ja nämä häkkikanaloista peräisin olevat munat saattavat sitten tämänlaisen karusellikaupankäynnin kautta päätyä Euroopan markkinoille. Näitä kanoja saadaan ruokia proteiinilla, proteiinilähteillä, jotka ovat peräisin teurasjätteestä, joten voiko komissio antaa minulle selkeän vakuutuksen siitä, että tämä ei toteudu? Państwa, <clears throat> nie mamy więcej zgłoszeń od pani. Muita puheenvuoropyyntöjä ei jäsenillä ollut. Vai oliko? Kyllä, olkaa hyvä. Herra Glesos. Eh, proedre ja Kiitoksia puheenjohtaja. Parhaat kollegat hyvin vaikeaa, kun keskustelua käydään tietyistä maista. Ajatellaan nyt vaikkapa tässä Moldova ja Georgia ja niiden maataloustuotteita. Minä haluaisin kuitenkin kertoa teille, mitä tapahtuu Kreikassa, eh, niin että ymmärtäisitte, että mitä meidän täytyy todella välttää ja mihin meidän todella tulisi sitoutua. Ajatellaan vaikkapa portviiniä. Se on yksi ää, ää, tärkeä tuote ja viini ylipäätään esimerkiksi äärimmäisen tärkeä maataloustuote ranskalaisille, mutta kuulkaapa Santorinillakin me tuotamme viiniä ja sitten se lähetetään Santorinin saarelta, eh, eh, eh, Kreikan kautta, Manner-Kreikan kautta, Ranskaan ja sitten tätä santorinilaista viiniä myydäänkin Bordeaux viininä tai markkinoidaan sellaisena tai muita tuotteita vastaavalla tavalla. Muistuttaisin teitä vaikkapa mm, <laughs> Carraran marmorista, joka väitetysti on italialaista, mutta tuleekin Naksosin saarelta, Kreikasta. Eli täällä on tällainen valtava mafia, kuulkaa taustalla, joka järjestää tämän kaiken. Ja nämä tuotteet kerta kaikkiaan väärennetään, näin voi sanoa. Ja tämä on kyllä sellainen asia, jota minä olen kovasti pohtinut ja joka mielestäni täytyisi ehdottomasti hoitaa. Tässä viittasin siis Kreikkaan ja pyytäisin nyt komissiolta vastausta. Miten te suhtaudutte tällaisiin ilmiöihin? Kyse on todella tunnetuista tuotteista ja tässä on kyllä törkeä hyväksikäyttöä mukana. Kiitos. Kiitoksia. Todella globaalistumisella on äh, hyvät ja vähemmän hyvät seurauksensa. Tähän te viittasitte ja totta tämä on, mikään ei ole ilmaista. No niin. Nyt äh, puheenvuoron saa jälleen komissio, joka voi vastata esittyihin kysymyksiin ja huomioihin. Ja lopuksi sitten vielä valmistelijamme, mutta komissio, olkaa hyvä. Um, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kommenteista ja kiitos kysymyksistä. Kiitos kysymyksistä, joita tänne esitettiin. Minä pyrin vastaamaan kollegojeni avulla näihin kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Eräs esiin noussut asia koski maataloustuotteiden alkuperän. Täällä sanottiin, että teollisten tuotteiden kohdalla on helpompi määritellä alkuperä, mutta kuinka komissio voi seurata, mistä maataloustuotteet ovat peräisin? Tässäpä varsin ansiokas kysymys. Tämä on juurikin syy sille, että komission näiden kahden sopimuksen kohdalla neuvottelivat tämän niin kutsutun kiertämisen ehkäisemismekanismin. Tämä suunniteltiin, jotta voidaan seurata tuonnin määrää, jotta voidaan katsoa, että tämä tuodun hyödykkeiden määrä vastaa tämän kyseisen maan vientikykyä. Tilastotieteiden perusteella, jota komissiolla on käytössään, on mahdollista seurata eri tuotteiden, maataloustuotteiden määrään, jota näistä kahdesta maasta tuodaan. Mikäli nämä volyymit vaikuttavat vaikuttavat ylittävän normaaliksi katsotun määrän, jotka sopimuksessa on mainittu, niin tässä vaiheessa komissiolla on mahdollisuus pyytää, että vievät maat todistavat näiden lisävolyymien alkuperän jotka tuodaan Euroopan unionin maihin. Näin mekanismit suunniteltiin, jotta voidaan välttää näiden eri kuormien kallista tarkastamista. Tämä olisi ollut vielä ja kallista, joten tämä järjestelmä perustuu siihen, että tarkkaillaan näitä tuotavia volyymeja. Nämä kahden välinen suojalauseke ja aika, joka vaaditaan, jotta toimiin voidaan ryhtyä, niin tätä saatetaan pitää liian pitkänä. On sanottava, että tämä komission ehdotus on sellainen, että tässä on myös mahdollisuus käyttää kirjallisuus toimenpidettä. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio voi nopeasti ryhtyä toimiin, mikäli kehitykset sitä vaatii, jotta voidaan suojella EU-tuottajien etuja. Ja tämä koskee myös kiertämisen ehkäisemismekanismia. puheenvuorossa mainittiin myös tämä komission vuosittainen kertomus. Ja tämä on sellainen, että molempien maiden kohdalla laadittaisiin seikkaperäiset komission kertomukset neuvostolle ja parlamentille, jossa tuodaan esille kaikki eri piirteet liittyen näihin vapakauppasopimuksiin ja tässä katsottaisiin nämä eri volyymit liittyen käytyyn kauppaan osapuolten välillä. Lisäksi kertomus sisältäisi seikaperäistä tietoa sen suhteen, mikäli suojalauseketta tai kiertämisen ehkäisemismekanismia jouduttaisiin käyttämään. Kiitos. Kiitoksia. kollegani käsittelee tämän hedelmiä vihanneksi liittyvän kysymyksen ja maataloustuotteisiin erikoistunut kollegani käsittelee sen. Kiitoksia. Niin Moldovan esittelijä kysyi hedelmistä vihanneksista, joiden maahantuonti jotkut Moldovasta. Tässä puhutaan tuoreista luumuista, omenesta ja pöytäviin rypäleistä – Vuonna 2014 tilanne oli se, että viinirypäleitä, syötäviä viinirypäleitä 42 prosenttia kiintiöstä, omenat alle prosentti kiintiön käytöstä ja tuoreet luumut 700 tonnia, eli 7 prosenttia kiintiöstä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä oli vielä toinen puhe, puheenvuoro joka koski munia. Vuosina 2009-2012 Moldova ei vienyt maasta kananmunia lainkaan EU-hun. Ja sen vienti muuhun maailmaan keskimäärin oli 207 tonnia – Tämä tieto, joka minulla on siis Moldovasta. Georgian kohdalla kananmunat eivät ole niin tärkeitä. Maahanvientituotte- maastavientituotteita Ja sitten mainittiin myös tietyt rehuproteiinit kanojen rehussa. Haluan mainita tästä vain, että ihan tavalliset säännöt soveltuvat myös tämän kaltaisiin tuotteisiin, joita tuodaan EU-markkinoille. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Ängy, hän tässä nosti vielä toisenkin seikan esiin, eli siis kananmunat jalostetuissa tuotteissa, siis eivät yksinomaan suoraan tuodut kananmunat, vaan kananmunat, jotka ovat äh, osana jalostustuotteita. Näin minä tämän ainakin ymmärsin, siis sen mitä herra Agnew tuossa äh, totesi. Onko teillä vielä lisättävää? Wasn't a bad answer, but... Komissiota kiittääkseni niin eipä tuo ollut huono vastaus, mutta tässä ei eritelty nyt munia ja sitten munatuotteita jos voisit hieman täsmätä. kiitos. Ja mówiłem, pan Niin juuri, juuri näin, näinhän minäkin totesin. Haluatteko vielä vastata? Danke, Herr Vorsitzender. Ah, herra Dess. Kiitos, puheenjohtaja. Minä pysyn puheenvuoroa, koska aivan oikeutetusti tässä vaadittiin, että tuontimääräyksiä, jotka Euroopassa ovat voimassa, tulee kunnioittaa. Kuitenkin viittaisin siihen, että yli 40 vuotta Euroopassa meillä on ollut omat määräyksemme ja esimerkiksi vasta viisi vuotta sitten saimme yhteiset torjunta-ainemääräykset. Tätä ennen olosuhteet Euroopassa olivat hyvinkin eriväiset, erilaiset ja tarvittiin järkevä ratkaisu. Kyllä näille maille täytyy antaa mahdollisuus tuoda tuotteitaan Eurooppaan. Keskustelin tuossa kerran Marokon maatalousministerin kanssa Marokon tomatin tuonnista. Espanjalaiset, ranskalaiset, italialaiset kollegat eivät olleet kovinkaan innostuneita tästä. Ja Marokon maatalousministeri sanoi asian, joka kyllä sai minut pohtimaan asiaa. Hän sanoi, että joko meillä on mahdollisuus tuoda eh, teille eh, maataloustuotteitamme tai sitten meidän ihmisemme eh, tulevat Eurooppaan. Eli kyllä näille ihmisille tulisi antaa mahdollisuus kehittää omaa talouttaan, mm, käydä kauppaa Euroopan kanssa niin, että näillä nuorilla ihmisillä eri maissa olisi mahdollisuus elättää itsensä kotimaassaan, jotta eivät joudu lähtemään sieltä Eurooppaan. Jedno zdanie komentarza. E, vielä yksi huomio liittyen siihen, mitä herra Des sanoi. Tämähän osoittaa, miten monet asiat Euroopan unionin yhteisestä maatalouspolitiikasta riippuvat, siis mm, riippuvat myös Euroopan unionin ulkopuolella. Eli myös maatalouspolitiikka liittyy vaikkapa maahanmuuttoon Joten kyllä, kyllä, tuo globalisaatio, se vaikuttaa kaikkeen maailman markkinoilla, kun toimitaan. Kiitoksia. Tämä oli hyvin tärkeä huomio. Ja nyt vielä esittelemme Rouva Dantzili, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim comisie pentru răspunsurile date. Kiitoksia komissiolle vastauksista. Ja kiitoksia hyvät kollegat työpanoksesta. Yhteenvetona toteaisin, että tietyt menettelyt tukevat Moldovan tasavallan taloutta. Ja meidän täytyy ottaa myös huomioon geopoliittinen tausta ja nämä toimenpiteet, joita me on täytäntöönpana, kuten sopimus, niiden täytyy jatkua. Ja samalla olemme samaa mieltä mm, komission kanssa siinä, että mm, ja toimenpiteiden käyttöönotto, suojalausekkeet ja kiertämisen ehkäisymenettelyt suojaavat myös eurooppalaisia viljelijöitä. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja jään odottamaan ehdotuksianne, joita esitätte vielä tarkistusten myötä. Kiitoksia. Kiitos sitten Niko. Благодаря. Чесов, Kiitos, Jesof. Nyt on kuultu lukuisia mielenkiintoisia näkemyksiä. Tässä juuri sanottiin, että tulisi valita tomaattien ja pakolaisten välillä, mutta minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi ensinnäkin suojella eurooppalaisia maataloustuottajia ja eurooppalaisia maataloustuotteita. Tämä tulisi olla meidän prioriteetti. Siksi tarvitaan lausekkeita ja erilaisia esteitä, jotta kehitys on tasapainoinen, ei ainoastaan kauppakumppaneillemme, vaan myös Euroopan unionille. Tämä on tekninen mietintö, joihin asioihin on puututtava. Näin tullaan tekemään. Me välitämme ehdotuksemme komissiolle ja toivottavasti me saamme aikaiseksi tasapainoisen kannan. Meidän tuotteet ja tuottajiemme tulee olla meidän prioriteetti ja meidän on määriteltävä tällä perusteella kiintiöt Moldovalle, Georgialle ja muille maille, jotka tuovat Euroopan unioniin. Kiitos. Jeszcze jedno zdanie pan poseł Des, panie pośle. Herra Dessillä oli vielä lisättävä, olkaa hyvä. No kun eh, puheenjohtaja minun tässä suoraan viitattiin, minä halusin puheenvuorolla niin missään nimessä kyseenalaistaa Kuluttajan suoja on kaikkein tärkein asia ja se on luonnollisesti otettava myös näissä neuvotteluissa huomioon. Tämän halusin vain selventää. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w ten... Kiitoksia. No niin. Näin nämä asiat on käsitelty ja me siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin kohtaan kuusi. Kyse on keskustelussa komission edustajan kanssa Venäjän veto-oikeuden käytöstä ja sen vaikutuksesta hedelmien ja vihannesten markkinoihin. Varmasti muistatte, että Kyse on Ramon Luis Valcarcel Sison aloitteesta ja valiokuntaa kannatti sitä, että pyydämme komissiolta päivitettyä tilannekatsausta liittyen Venäjän tuontikieltoon ja sen vaikutuksiin juuri hedelmiin ja vihanneksiin. Tämähän on aiheuttanut tuottajillemme suuria tappioita. Ja tällähän on useamman kerran viitattukin asiaan myös liittyen Baltian maihin ja maitotuotteiden tilanteeseen, taikka Puolan eh, hedelmäkysymykseen kysymykseen. Euroopalla on kuitenkin sisämarkkinat ja näin tämä luonnollisesti eh, vaikuttaa myös hedelmiin ja vihanneksiin muissakin maissa, myös eh, eteläisen Euroopan alueella. Siellä tilanne on hieman toisenlainen. Me yritämme ottaa huomioon ja ratkaista Euroopan eri alueiden ja maiden ongelmat. Ja nyt olemme todella kutsuneet komission edustajan puhumaan. Meillä on myös hedelmä- ja vihannesalan edustajia täällä paikalla. E, pana posła nie ma, bo jak Państwo wiecie, były Ja meidän edustamme paikalla, mutta Espanjassa on käyty vaalit tänään viikonloppuna, kuten myöskin Puolassa, ja myös meillä on myös uusi presidentti. Ja Ja nyt on kulunut noin kuukausi. Ei, tarkoitan vuosi on kulunut jo siitä, kun meidät valittiin Euroopan parlamenttiin. Eli nyt annan puheenvuoron komission edustajalle, jotta, jotta Shaps voi käydä tämän asian läpi. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut uh, myös uh, liittyen näihin presidentin vaalituloksiin Puolassa. Meille, meille on ehdottoman välttämätöntä keskustella eri toimien vaikutuksesta ja mm, nimenomaan Venäjän eri toimien vaikutuksesta, jotka se otti tosiaan ensimmäinen elokuuta 2014 käyttöön nämä vaikutukset Euroopan unioniin. Tiedämme, että vaikutuksia on paitsi liittyen hedelmä- ja vihannesalaan myös muihin aloihin, esimerkiksi maitotuotteet, siipikarja ja kananmunat. Ja tämä on kyllä yksi kaikkein suurimpia haasteita joita näiden kolmen toimielimemme on tullut käsitellä, jotta saisimme mitä pikimmin ratkaisuja, jotka helpottavat tuottajiemme tilannetta ja sopeutumista uuteen tilanteeseen, joka on ollut luonnollisesti osittain alueellinen. Ja kun ajatellaan vaikkapa omenia, päärynöitä, tomaatteja, persikoita, nektariineja, joitain esiin nostaakseni ja todella eri osuudet, joita eri jäsenvaltioilla on ollut Venäjän kaupassa, niin yhtäkkiä jouduttiin tilanteeseen, jossa lähes 100 prosenttisesti Venäjä kielsi kaiken tuonnin. Ja me olemme onnistuneet suhteellisen nopeasti eh, ottamaan käyttöön hätätoimia, poikkeustoimia, mm, jotka todella ovat on hoidettu delegoitujen säädösten kautta laillisesti. Ja pyrkimyksenä on todella ollut vakauttaa tämä hyvin, hyvin vaikea markkinatilanne. Erityisesti olemme ehdottaneet toimia ja täytäntöön panneet ne jo jäsenvaltioiden tasolla. Esimerkiksi markkinoilta pois vetäminen ja markkinointi ja sitten äh, uudelleen äh, jako ja samoin sitten myös äh, satojen ähm, poimimatta jättäminen todella niin, että kaikki ne määrät, jotka olisi voitu markkinoille saattaa, eivät markkinoille saapuneet. Ensimmäiset toimet otettiin käyttöön suhteellisen nopeasti jo kesällä ja muut toimet sitten ajan mittaan tässä satokauden edetessä ja vuoden edetessä 2014 loppuun. Ja jos nyt katsotaan näitä kokonaislukuja, voidaan todeta, että noin 700 000 tonnia hedelmiä ja vihanneksia on otettu pois markkinoilta ja suunnilleen 150 tai 115-120 miljoonaa euroa on jaettu tukea. Tämä on maksettu ennen kaikkea tuottajajärjestöjen kautta suoraan tuottajille viljelijöille, joita tämä on koskenut. Lisäksi haluaisin korostaa sitä, että komission kannalta pyrittiin myös mahdollisimman nopeasti löytämään uusia markkina-alueita alueita kohteita maailmassa. Kaikki tiedämme, että Venäjä on ollut kolmansien maiden vienille hyvin tärkeä, paitsi hedelmien ja vihannesten, myös juuri maito- ja lihatuotteiden kohdalla. Ja varsin menestyksekkäästi komissiossa kaiken kaikkiaan olemme onnistuneet avaamaan lisää markkinoita. Kun ajatellaan kasviterveyspääosastoa ja myöskin sitten muita pääosastoja, jotka ovat olleet aloitteellisia, ovat auttaneet meitä maatalouspääosastolla, myös kauppapääosasto on auttanut meitä jotta olemme onnistuneet äh, avaamaan vientialueille jotka ovat uusia ja myös tuotteiden kohdalta esimerkiksi omenan vienti Brasiliaan, Yhdysvaltoihin, myös Lähi-Itään. Olemme onnistuneet äh, laivaamaan huomattavasti suurempia määriä kuin mitä tavallisesti olisimme tehneet. Mitä hintoihin tulee, kyllä hinnat olivat matalammalla tasolla kuin aiempina vuosina. Erityisesti omenan hinta laski myös kyllä päärynän ja tomaatin hinta jonkin verran, mutta 2014 oli erityinen vuosi. Se oli erityislaatuinen vuosi. Monilla alueilla oli niin kutsuttuja pampakasveja. Tiedätte, että erityisesti omenat, päärynät ja luumut ovat vaihtoviljelyssä eri vuosina ja esimerkiksi Keski- ja Pohjois-Euroopassa omenasato oli 10 prosenttia korkeampi kuin aiempina vuosina. Tämä lisäsi sitten hmm, ongelmia ja yhdessähän teidän kanssa täällä parlamentissa ja neuvoston kanssa on pyritty löytämään oikeat toimet, jotta että oltaisiin mm, saatu löydettyä uusia markkina-alueita sitä taustaa vasten, että Venäjä oli epäasiallinen vientialue joidenkin tuotteiden ja joidenkin jäsenvaltioiden tuotannon kohdalla, vaikka luonnollisesti olisimme voineet parantaa myös sisäistä kysyntäämme tilastojen valossa voidaan todeta, että hedelmien ja vihannesten kysyntä on itse asiassa vähenemään päin ja olemme kovasti pyrkineet lisäämään esimerkiksi omenoiden kulutusta. Olette nähneet erityisesti täällä Belgiassa näitä omenakampanjoita ja olemme todennäköisesti onnistuneet hiukan stimuloimaan kysyntää mm, ja löytämään näin äh, uusia äh, markkinoita. Tähän emme varmaankaan olisi äh, ryhtyneet, jos Venäjä ei tätä tuontikieltoa olisi ottanut käyttöön. Lisäksi haluaisin korostaa, että kauppa on aika innovatiivista. Varmasti olette nähneet myös joitain numerotietoja, jotka ovat varsin yllättäviäkin, esimerkiksi vienti Valko-Venäjälle lisääntyi dramaattisesti. Ja saatatte olla myös ne äh, <clears throat> miettineet, että mihinkähän ne tuotteet sieltä valko lopullisesti sitten päätyivät. Kun ajatellaan näitä suoria kauppaluukkuja Venäjän kanssa, niin nehän romahtivat 95-99 prosenttia, mutta saattaa olla, että Muita reittejä pitkin Venäjän markkinoille kuitenkin on sitten joitain tuotteita päätynyt siis äh, Venäjän naapurimaiden kautta. Ja meidän päätelmämme olisikin äh, näistä, näihin aloitteisiin äh, liittyen se, että varmaankin eri toimien eri toimia yhdistämällä ainakin Euroopan tasolla olemme onnistuneet vakauttamaan tilannetta viimeisten yhdeksän kuukauden aikana. En väitä, että olisimme onnistuneet eh, tässä juuri satokauden aikana, erityisesti Keski-Euroopassa. Tilanne oli hyvin vaikea juuri omenien suhteen ja joitain ongelmia oli myös eh, joidenkin eh, toimien tai suhteen niin kuin me olisimme ne halunneet eh, täytäntöön pantavan. Mutta kaiken kaikkiaan mä toteaisin kuitenkin, että kyllä tämän vuoden ensimmäisten kuukausien aikana aika hyviä korjausliikkeitä on onnistuttu tekemään. Jos katsotaan vaikkapa omenahinta erityisesti Puolassa, niin tilanne on aika hyvä. Hintataso on suhteellisen korkea ja jopa korkeampi kuin viime vuonna. Toinen juttu, elementti, joka on hyvin tärkeä sekin, on se, että komission yksiköt ovat todella löytäneet uusia markkina-alueita. Tämä on uusi asia, koska havaitsimme, että meidän tulee itsemmekin toimielimenä olla aktiivisempia avataksemme markkinoita, jotka ovat olleet suljettuja juttuja, erityisesti kasviterveystoimien vuoksi. Tässä on pari esimerkkiä, esimerkiksi juuri näiden SPS-toimien suhteen, kun ajatellaan juuri tuota Korea sopimusta esimerkiksi, niin eläintuotteiden suhteen tässä on saatu hyvää menestystä aikaan, ei niinkään ehkä hedelmien ja vihannesten suhteen. Brasilia taas on oikein hyvä esimerkki. Brasilialaiset eivät nimittäin aiemmin omenoita meiltä ostaneet ja nyt meidän tulisi mielestäni jatkaa kyllä näiden mahdollisuuksien tarkastelua. Ja kun ajatellaan kilpailu kykyistä euron äh, vaihtokurssia dollariin nähden, niin kyllähän sekin meitä toki on hyödyttänyt. Äh, se on mahdollistanut sen, että olemme saattaneet äh, viedä kilpailukykyisellä hinnalla määriä, mm, jotka meillä oli ikään kuin ylijäämäisenä aiempiin vuosiin verrattuna. Todella siis sato oli ennätyksellinen 2014, äh, erityisesti omenasato. Jos katsellaan sitten tätä vuotta, mm, tämä ala tuntien, niin tänä vuonna saamme apua eh, siitä, että eh, satomäärät tulevat olemaan pienemmät. Näin tämän ihan omassa puutarhassanikin omenan kukkia ei ole yhtä lailla kuin niitä oli viime vuonna, mutta tämä nyt on tietenkin hyvin eh, selektiivinen esimerkki eikä suinkaan edusta koko alaa. Mitä nektarineihin ja persikoihin muuten tulee, niin erot viime vuoteen tulevat olemaan varsin pieniä, joten emme välttämättä tässä mitään dramaattisia muutoksia tuotantomäärissä odota. Mutta niin kuin tiedätte, kaikki riippuu säästä. Ja nyt toivomme, että kuitenkin viljelijämme saavat hyvän sadon tänäkin vuonna. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Choć często rolnicy mówią, że jak są dobre plony, to wtedy jest... No niin, kiitoksia. Todella. Tässähän on montakin asiaa, jotka liittyvät yhteen ja nyt kuulisimme sitten mielellämme tuottajaorganisaatiolta, tuottajajärjestöltä Espanjan tuottajat saavat nyt puheenvuoron. Täällähän on Espanjan FETEXin varapuheenjohtaja paikalla. Teillä on nyt viiden minuutin puheenvuoro. Ja jäsenet, jos jäsenillä on kysymyksiä, niin esittäkää niitä ihmeessä, mutta aikaa ei kuitenkaan ole enää kovin paljon. Tähän olette myös toimittaneet tämän esityksen meille kirjallisena ja se voidaan luonnollisesti jäsenille toimittaa, koska materiaalinen on varsin kattava, mutta aikaa teillä ei ole kovinkaan paljon. Olkaa hyvä. No niin, kiitoksia. Kiitos oikein paljon ennen kaikkea valiokunnallenne siitä, että olette eh, kutsuneet meidät, eh, tarjonneet meille tilaisuuden kertoa näistä äärimmäisen vakavista ongelmista, joita meillä tällä hetkellä on. Halusin eh, tässä vaiheessa todeta, että että puhun äh, nyt kaikkien Espanjan tuottajien nimissä, samoin italialaisten ja ranskalaisten kollegojemme nimissä viime vuonna. Viimeisen vuoden aikana olemme äh, olleet yhteydessä toisiimme äh, monen otteeseen. Olemme keskustelleet tästä tilanteesta, joka eteemme nyt on tullut. Puheenjohtaja, haluan todeta, että mitä tulee tähän äskeiseen komission edustajan puheenvuoroon, niin haluaisin tehdä selväksi, että ähm, niiden hedelmien ähm, niiden hedelmien äh, suhteen, joissa on kivi, niin äh, tilanne on äh, Euroopan unionissa edelleen äärimmäisen hankala ja mm, hintakehitys on hyvin vaikea, koska tällä hetkellä tilanne on ylijäämäinen ja nyt kun ajatellaan tuotteiden myyntiä, niin vaikkapa Espanjassa tällä hetkellä hedelmät on poistettu suorien tukien järjestelmästä ja tämä liittyy siihen, että kun puhutaan viennistä kolmansiin maihin, niin meidän vientimme espanjalainen Espanjan vienti, hetkinen, katsotaanpa nyt näitä kuvia tässä. Olen pahoilla, niin meillä on nyt pieni ongelma tämän esityksemme kanssa. Pahoittelen kovasti. Halusin kuitenkin todeta, että vienti, hedelmien ja vihannesten vienti Espanjasta muihin maihin ei ole, muut maat eivät ole onnistuneet vastaanottamaan sitä määrää, joka aiemmin vietiin Venäjälle. Näin ollen hintapaine on äh, yhtä kova tänä vuonna 2015 kuin se oli viime vuonna 2014. Ja äh, katsotaan, jos saamme tämän äh, esityksen tässä käyntiin, mutta niin persikan kuin nektariinin kuin muidenkin hedelmien osalta ja kohdalla tilanne on äärimmäisen kiireellinen. Meidän täytyy ryhtyä toimiin koska tuottajamme ovat aivan kestämättömässä tilanteessa, äh, tilanteessa joka on heistä itsestään täysin riippumaton. On puhuttu uusien markkinoiden avautumisesta, mutta kun ajatellaan nämä äh, kolmansia maita, niin meillä on tämä käänteinen strategia käynnissä. Eli tämä tarkoittaa siis äh, yhteenvedonomaisesti todettuna sitä, että se kaikki, mikä on, että kaikki se on kiellettyä, mikä ei ole sallittua niin sanotusti. Joten tilanne on äärimmäisen ongelmallinen ja neuvottelut ovat äärimmäisen pitkällisiä. Neuvotteluja käydään tuote, tuotteelta maa, maalta, joten tämä on äärimmäisen hidasta ja vaikeaa. Ja siksi haluaisin todeta, että viime vuonna tilanne. No niin, tämän taulukon halusin teille näyttää. Nyt sen äh, viimeinkin täällä näemme. Eli siis vienti Venäjään. Tässä ensimmäinen vuosi kolmannes äh, viime vuodelta ja tältä vuodelta. Äh, voitte tämän nähdä itsekin omin silmin. Ja tässä näemme hintakehityksen. Se on aivan järkyttävä, siis hintojen romahtaminen erityisesti viime vuonna juuri persikan ja, ja nektariinin kohdalla oli, oli aivan järkyttävä siis tämä hintaromahdus. Ja näin oli myös ranskalaisten ja italialaisten tuottajien kohdalla. Ja tämä käänteinen strategia kolmansien maiden suhteen on todella hankaloittanut vientyä tässä vientiä uusille markkinoille. Ja se, että että nämä edelmät nyt on vedetty markkinoilta esimerkiksi eh, mehun tuotantoon. Puheenjohtaja, tarvitsen tässä nyt kyllä vielä puoli minuuttia, eh, kun eh, oli tämän esityksenkin kanssa tällainen ongelma. Pahoittelen kovasti nyt tätä, mutta olin tuossa sanomassa, että se, mikä meille, meistä on ollut kaikkein hyödyllisin toimi ja kaikkein hyödyllisintä eh, tässä on se, että ylijäämähedelmät eh, on eh, tehty mehuksi ja tätä jaettu sitten apua tarvitseville, kaikkein heikommassa asemassa oleville. Ja näin hyvän tekeväisyysjärjestö tytöt ovat saaneet ei tuoreita hedelmiä, esimerkiksi eri luumarjoja. Tämähän ei onnistu, koska ne pilantuvat niin nopeasti, mutta mehustettuna näitä tuotteita riitti aina jouluun asti hyvän tekeväisyysjärjestöille siis, koska mehu ei pilannu samalla lailla, joten tämä nyt oli pieni pelastus, mutta mutta meidän tuottajamme tarvitsevat lisää apua, lisää tukea ja Euroopan unionin toimielinten on tässä autettava ensinnäkin niin, että kasviterveyskysymykset otetaan huomioon ja ympäristön suojeleminen erityisesti eteläisessä Euroopassa – Eh, jossa olemme kärsineet kovasti eh, kuivuudesta. Eh, kiitoksia ja pahoittelen, jos puhuin liian pitkään. Bardzo dziękujemy za przekazanie tej informacji bezpośrednio. Kiitoksia näistä tiedoista. jota saatiin suoraan tuottajilta. Ja nyt sitten Meillä on aika vähän aikaa käytettävissä, joten saatte vain minuutin aikaisista kysymyksiä. siis ensimmäisenä. Το εμπάργκο της Ρωσίας ήταν αποτέλεσμα του εμπάργου που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Tämä kauppasaarto, joka on asetettu Venäjälle, on ensimmäisenä tullut nimenomaan Euroopan unionin puolelta. Se on tärkeää tietää. Ja se politiikka, jota nyt on tehty meidän maatamme kohtaan, on aivan hirvittävää. Ei se jopa säilykkeitäkään enää kyetä myymään. Ei mehua, ei mitään. Ja korvaukset, joita siitä on saatu, eivät myöskään ole riittäviä. Nämä ovat aiheuttaneet valtavia ongelmia ja Euroopan unioni on siihen syypää. 30 vuotta sitten olin jo Euroopan unionissa ja silloinkin otettiin käyttöön politiikkaa, joka kohdistui Kreikkaan ja oli katastrofaalinen vaikutuksiltaan. Ja silloin jo kysyin kollegoilta, mitä ihmettä haluatte Kreikalta. Meillä on me- merta, valo, aurinko. Meillä kaikki menee hienosti tässä suhteessa. Meillä on hotelleja turisteille, koko Kreikka täynnä. Haluamme tehdä selväksi se, mitä Eurooppa oikein haluaa Kreikalta. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Merci. Kiitos. Tämä aihe on mielenkiintoinen ja tämä toistuu usein meidän valiokunnassamme. Kauppasarta on nyt kestänyt vuoden. Nämä ongelmat ja heikkoudet ovat kyllä vahvasti esillä ja ne ovat paljon laajemmin olemassa kuin ainoastaan hedelmien ja vihannesten suhteen. Kaapasarto painaa vihannesten, hedelmien, maatotuotteiden ja lihatuotteiden tuottaja. Meillä on muutamia kysymyksiä. Puheenjohtaja, olisiko mahdollista saada komissiolta tietoa siitä, onko Venäjä tehnyt Euroopan unionin diplomaateille tietäväksi, mitkä ovat ne olosuhteet, joka puitteissa tämä saarto voitaisiin lopettaa, ja harkitseeko neuvosto kriisimekanismien uudelleen harkitsemista, jotta voitaisiin paremmin suojella tuottajiamme? Ja onko jotain keinoa että sitä, että tuottajat joutuvat myymään näitä omia tuotteitaan alle markkinahintojen? Kiitoksia, edustaja Dantan. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Komission esityksessään puhui paljon omenista. Omenat hän ovat helposti varastoitavia, koska ne myöskin säilyvät hyvin viileässä. Ja eh, kesän hedelmät, jotka nyt ovat jo markkinoilla, aiheuttavat ongelmia, jota ei voida säilyttää pitkään. Varsinkin kun tässä mietin nimenomaan näitä aprikooseja, kirsikoita, persikoita ja muita tämänkaltaisia hedelmiä. Haluaisin tietää, mitä komissio on tehnyt tässä mielessä, jotta voitaisiin avata ovet myös näiden hedelmien tuottajille tulevaisuudessa. Неков Благодаря. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tätä puheaikaa, jonka olen saanut, haluaisin sanoa, että komissio on ollut kovin myönteinen tässä suhteessa, mutta ensi kerralla, kun tuotejärjestöt ovat täällä mukana, niin joudun kyllä toteamaan, että minun on vaikea viedä eteenpäin tätä myönteistä sanomaa. Minun maani Bulgaria kykeni myömmään tuotantonsa viime vuonna ennen kuin saartotettiin käyttöön, pakotetettiin käyttöön elokuussa. Ja sitten tuet jaettiin niille, jotka olivat ensimmäisenä paikalla. Useimmat tuotteista me eivät saaneet mitään. Meillä on maitokiintiöt. Ei, ei olekaan maitokiintiötä enää ja korvausmenettelyt, joita komissio on ehdottanut, eivät hyödyttäneet monia Bulgariassa lainkaan. Eli onko äh, tavoitteena ottaa käyttöön uusia menettelyitä maidon tuottajille vai jätetäänkö maidon tuottajat jälleen kerran oman onnensa nojaan? Ja niin sanotun Berliinin vihreän viikon aikana käyntiin sankopääosaston ja Venäjän federaation välillä keskusteluja, jotta osa näistä tuotteista siirrettäisiin pakotteiden ulkopuolelle. Onko siitä mitään lisätietoa? Dziękuję pani Posemila. Herr Vorsitzender, ich möchte mich ganz herzlich puheenjohtaja, haluaisin kiittää komissiota lämpimästi tästä äh, kertomuksesta liittyen hedelmä- ja vihannessa alaan kyllä joillain markkinoilla suuria muutoksia on jo tapahtunut ja yksittäisillä alueilla tai yksittäisten alueiden välillä myös hintaerot ovat olleet aivan dramaattisia. Mukava kuulla, jos olemme onnistuneet viemään enemmän tuotteita, hedelmiä ja vihanneksia Brasiliaan ja Yhdysvaltoihin. Näitä lukujahan me juuri näimme. Tosin kysymys onkin sitten, että millä hinnalla nämä valuuttakurssivaihtelut jo viime aikoina euron ja dollarin välillä ovat luonnollisesti vaikuttaneet myönteisesti ja pehmentäneet näitä vaikutuksia hieman, mutta kyllä mielestäni olisi ollut hyvä kuulla myös maidosta, maitotuotteista, porsanlihasta sekä naudanlihasta. Kuulemmeko näistä erikseen vai voisiko komissio ehkä puhua näistä tässä vielä lyhyesti? Ja kysyisin komissiolta myös tästä kouluhedelmäohjelmasta, onko se vaikuttanut tämä tuotteet nämä tuotteet, jotka on todella toimitettu kouluihin. Ja, danke Dorfman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle tästä kertomuksesta. Mielestäni tässä kyllä asioita on hiukan tarkasteltu vaaleanpunaisten asien läpi, kun ajatellaan juuri näitä luumarjoja, niin mielestäni tässä kyllä on ollut tilanne sellainen, että monilla tuottajilla on äh, musta iso nolla siellä äh, vuositaseessa lopussa tämän Venäjän kaupan romahtamisen jälkeen. Tällä hetkellä dollarin kurssi on erittäin äh, edullinen ja Yhdysvalloissa meillä – on ollut mm, aika merkittäviäkin vientiongelmia osittain ihan järjettömienkin kaupanesteiden vuoksi. Tekeekö komissio jotain saadakseen amerikkalaiset muuttamaan näitä sääntöjään niin, että kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden suhteen saataisiin yhtäläinen markkinoille pääsy Yhdysvaltoihin. Tämä olisi mielestäni ainut järkevä tapa toimia. Kiitos. Dziękuję. Przed czasem, panie bardzo dziękuję. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Buda vielä. Edinte, din păcate la... Kiitos. Valitettavasti tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näemme tämän tyyppisen lähestymistavan komissio puhuu kauniita sanoja, mutta tuottajilla on kuitenkin toinen tarina, varsin erilainen tarina kerrottavana. Mistä komissio oikein kaivaa nämä tietonsa, jotka esittävät meille. Tuottajilla todellakin on ongelmia. Minä pyytäisin, että komissio katsoo muita markkinoita, jotka ovat kärsineet tästä kaupankäynnin tyrehtymisestä Venäjälle. Romaniassa hedelmä- ja vihannesmarkkinat niin tulvivat eh, muiden markkinoiden tuotteista, jotka saivat komissiolta tukea, näitä myytiin varsin halvalla ja romanialaisilla tuottajilla oli, jäivät nämä omat tuotteet käsin, koska heillä ei ollut mitään keinoa päästä eroon näistä. Mm, komission tulisi etsiä muita markkinoita, se on ainoa vaihtoehto, joka meillä on, sillä tämä on tuskin loppuu koskaan pian. Kiitoksia ja seuraava puhuja orosz embargó miatti harmadik körös... Kiitos puheenjohtaja. Tämä Venäjän tuontikielto tekee välttämättömäksi sen, että Unkari, Slovenia, Tsekki, Slovakki saavat lisää korvauksia. Tähän mennessä näin ei ole ollut. Halusin kysyä, olisiko tällainen mahdollista. Kiitos. Dziękuję. Mamy chyba problem z tłumaczeniem na angielski. Poprosimy. Kiitoksia. Niin, englannin tulkkaus puuttui äsken. Edustaja Peter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kysyä aika pitkälti samaa kuin kollega Erdos. Miksi Kroatian hedelmätuotteille ei annettu mahdollisuutta hyötyä subventioiden kolmannesta kierroksesta. Ja kun puhutaan mandarineista ja omenoista, mitä komissio aikoo tehdä tänä vuonna? Sillä ei ole mennyt lainkaan eteenpäin mm, tässä suhteessa Venäjään. Vaikuttaa siltä, että Kroatian tuottajat eivät saa minkäännäköistä hyötyä kompensaatiota itselleen. Edustaja Flanagan seuraavana. Uh, thank you, Emma. Kiitos. Minä olen hieman nyt eh, hämilläni siitä, ketä Venäjällä varsinaisesti kiinnostaa nämä sanktiot, joita EU on asettanut heille. Mm, ainakaan tämä valtionpäämies Venäjällä ei ole kovinkaan kiinnostunut tästä. Hän ei välitä siitä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Ja ainoat, jotka kärsivät, ovat nämä kaiken heikommassa asemassa olevat niin Euroopan unionissa kuin Venäjällä. Minä edustan vaalipiiriä, jossa vienti Venäjällä on ollut runsasta ennen, ja nyt olisi mielenkiintoista tietää, koska sanktioita järjestetään Kiinaa vastaan, Saudi-Arabia vastaan, koska siellä ihmisoikeus rikkomukset ovat merkittäviä, niin ikään olisi mukava, että toimimme johdonmukaisesti. Täällä, näillä sanktioilla ei ole mitään merkitystä minkään suhteen, paitsi kaikkein heikoimmissa, heikommassa asemassa olevat kärsivät eniten. Meidän tulisi lakata lopettaa tämä ihmisten hengillä pelaaminen. Eh, muchas gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran ilmaista, että meillä Mursiassa, mm, joka nyt on vain mm, yksi alue, joka kärsii kärsii. Samoin tämä koskee tietenkin maidon tuottajia sekä lihan tuottajia ja tämä johtuu siitä, että maataloutemme on nyt niin vientivetoinen. Meidän täytyisi ryhtyä toimiin, jotta voisimme väliaikaisesti pehmentää tätä tilannetta. Tuhannet ja taas tuhannet viljelijät kärsivät, mutta samoin tulisi tässä parlamentissa vedota suurimpiin poliittisiin ryhmiin, että meidän täytyy avata uudelleen keskustelua yhteisestä maatalouspolitiikasta niin, että se priorisoisi sisämarkkinoita ja että huolehdittaisiin siitä, että viljelijät saavat sellaisen hinnan, jonka ansaitsevat näistä tuotteista. Herra Des tässä aiemmin sanoi, että meidän täytyy valita joko vapaakauppasopimukset tai maahanmuutto. Ja minäpä kysyn, että kuinka voi olla, että samalla kun vapaakauppasopimuksia tehdään yhä enemmän, maahanmuutto lisääntyy ja viljelijämme kärsivät niin EU-ssa kuin sen ulkopuolellakin. Kiitos. Proszę Państwa, zamknęli już, wypowiedzieli się wszyscy. Nyt kaikki ovat käyttäneet puheenvuoron, jotka halusivat puhua. Ja nyt komission edustaja saa käyttää puheenvuoron ja vastata näihin kysymyksiin. Ehkä osan voimme saada kirjalliset vastaukset. Jotkut kysymykset nimittäin olivat kovin yksityiskohtaisia, eli voitte mielellään sitten vastata myös kirjallisesti näihin. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. And, um... Kiitos Puheenjohtaja, minä puhun varsin lyhyesti liittyen näihin tähän suulliseen vastauspuoleen. Tiedän, että teillä on tiukka aikataulu. Minä haluaisin muistuttaa, viime kerrana oli kriisi. Me käytimme käytössämme olevia työkaluja artiklan 219 mukaisesti liittyen kiireellisiin ja poikkeuksellisiin toimiin joihin voi Daana ryhtyä neljän, neljän delegoidun säädöksen avulla. Me ryhdymme toimiin ja minä koen, että me teimme mitä pystymme näissä vaikeissa olosuhteissa. Nämä tulokset, joita tästä on koitunut, niille eivät ole sataprosenttisen tyytyväisiä aina kirsikoista, kurkkuihin ja persikoista muihin hedelmiin. Tiedän, kuinka vaikea on hallinnoida näitä eri tuoteryhmiä näissä vaikeissa olosuhteissa siten, että kaikki osapuolet saavat parhaan mahdollisen lopputuleman. Tästä huolimatta markkinat ovat meidän mielestämme sellaisessa tilanteessa, että ne eivät ole kriisissä. Sisäisesti me olemme menettäneet kulutusta Euroopassa. Tätä Vastaan on taisteltava tätä kulutuksen vähenemistä vastaan Euroopassa. Sisämarkkina-alue on erityisen tärkeä, varsinkin sisämarkkina-alueen tuottajille. Toinen tai kolmas asia, jonka haluan nostaa esille, liittyy näihin kolmansiin maihin. Nämä ovat tärkeitä vientikohteita, varsinkin myös sellaisille, jotka ovat aiemmin olleet keskittyneitä Venäjän markkina-alueelle – Veneen markkinat ovat aina olleet varsin haastavat. Ja nyt ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, että kohtaamme tiettyä näitä esteitä, joita on asetettu vienille. Joten tässä on pyrittävä viemään kolmansiin maihin, myös sellaisiin maihin, jotka ovat sivistyneempiä. Lisäksi haluaisin tuoda esille näitä edistämishankkeita, joita on tekeillä, jotta saadaan kiristettyä kaupankäyntiä kolmansiin maihin. Minä olen sitä mieltä, että meillä on varsin äh, onnistunut paketti tekeillä, joka tukee vihannes- äh, ja helmäsektoreita, jotta voidaan silottaa tietä näille mahdollisille muille markkinaloille Yhteistyö eri pääosastojen välillä, Sante Trade ja Agri, näiden markkinaventtiilimenetelmien suhteen siten, että työstetään eri toimia, muun muassa sts toimia jotta saadaan edistettyä vientiä muihin kohteisiin. Tämä on se paketti, joka meillä on tänään tarjota. Me olemme valmiita syventämään tätä keskustelua tämän valiokunnan kanssa ja odotan tämän keskustelun syvenemistä innolla arvon puheenjohtaja. o e, Haluamme, että todellakin tarkastelette sitä, millä tavalla nämä pakotteet vaikuttavat. Ja on hyvä, että se otetaan uudelleen esille. Kysymys on myös siitä, että monissa Euroopan maissa käyttänyt yhä vähemmän hedelmiä ja vihanneksia siis sisämarkkinoilla. Tällä on myös se myönteinen vaikutus, että katsotaan ulkoisia markkina-alueita ja joudutaan tarkastelemaan niitä. Kysymys on nimenomaan siitä, että syksyn ajan sitten saamme nähdä, että tähän tulee tiettyjä muutoksia, mutta täällähän ei ole vielä todettu, että pakotteet poistettaisiin, mutta muutoksia joka tapauksessa tulee. Näin, lopetan tämän kohdan käsittely. Lähetämme teille tietoa. Ja seuraava kokouksemme on kello 15. Koordinaattorin kokous jatkuu kolmen minuutin tauon jälkeen. Kiitämme teitä ja Nähdään toisessa salissa kello 15. Ei, vaan puheenjohtaja korjaa samassa salissa siis.